Ennen kuin aloitamme äänestykset, ilmoitan teille, että edustaja Rosario Crocetta, entinen Euroopan parlamentin jäsen, on esittänyt puhemiehelle pyynnön, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan kunnioitettaisiin. Palermon tuomioistuimen tuomioistuin käsittelyn aikana. Työjärjestyksen mukaan